00611, täällä on ilmoitus, Fokkin ilmoitusasia. Ja Prepols, Sensio Pusoi, Jolainen ja Arot Peterle. Syövän vastainen taistelu unionissa. Ja siinä on saatu kyllä tarpeeksi allekirjoituksia, että voidaan enemmistö näistä parlamentin edustajista, joten artikan 23 mukaisesti tämä Tämä tullaan julkaisemaan ja tullaan myöskin liittämään sitten tämän kokouksen pöytäkirjaan. Joten Pok, olkaa hyvä. Ei naula, onorevole Pok. Onko hän edustaja Pok täällä paikalla? Olkaa hyvä. Mr. President, uh, Puhemies, arvoisat kollegat. Minä tiedän, että kaikki haluavat jo innokkaasti äänestää. Haluaisin silti Kaikkien tekstin allekirjoittajien Brebosin Busoin, Lainenin ja muiden nimissä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet tätä julkilausumaa, joka koskee suolistosyöpää. Tämä osoittaa, miten tärkeästä asiasta on kyse, kun allekirjoituksia saatiin tarpeeksi. Kyse ei ole yhdestä ainoasta tapauksesta, vaan nyt haluamme kohdentaa huomiota sekä jäsenvaltiossa että EU-tasolla tätä vakavaa sairautta kohtaan. Kiitoksia saamastanne tuesta. Kiitoksia edustaja Pok ja onnittelut. Sitten meillä on 0075 2010 kirjallinen julistus. Tässä on äh, Alo de Vidal Quadras, yksi Ojuland, Sorenbo Sondegaard ja Struan